Vi prego di prendere posto. Hyvät kollegat, käykää paikoillenne. Meidän täytyy aloittaa äänestykset. Marias on pyytänyt puheenvuoroa. Työjärjestyspuheenvuoro. Marias, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, στις 17 Δεκεμβρίου... Hyvä puhemies, 17. joulukuuta parlamenttimme hyväksyi päätöslauselman, jossa tuomittiin ihmisoikeusrikkomukset Burundissa ja pyydettiin, että vapautettaisiin Spiros Ritsor Agabimana, joka on Kreikan kansalainen. Hänet vangittiin heinäkuun lopulla. Hän oli poliisina kieltäytynyt ampumasta mielenosoittajia. Ja haluaisin kertoa teille, että hänen seikkailunsa on päättynyt onnessa merkeissä 15. tammikuuta tuomioistuin katsoi hänet eh, viattomaksi ja hänet kohta sitten vapautetaan ja hän saa vapautensa takaisin. Tämä osoittaa, että meidän päätöslauselmillamme voi olla vaikutusta. Meidän pitää jatkaa tätä hyvää työtä. Grazie, onorevole Marias. Kiitoksia, Marias. Olemme vakuuttuneita siitä, että parlamentilla on tärkeä rooli juuri kun ajatellaan sitä, että edustamme 500 miljoonaa eurooppalaista kansalaista. Sitten äänestykset. Ensimmäisenä Hautalan mietintö Czeslaw Adam Sikirskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Hautalan toinen mietintö Czeslaw Siekirskin koskemattomuuden pidettämistä koskeva pyyntö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Maton mietintö Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä valiokunnasta on tarkistuksia. Tarkistukset 1-40 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 41. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten komission ehdotus, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluaako esittelijä puheenvuoron? Mato, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin vain pyytää, että me äänestäisi tästä lainsäädännöllisestä päätöslauselmasta, vaan aloittaisimme heti neuvottelut neuvoston kanssa. Kiitos. Allora sulla proposta del relatore. Eli esittelen pyytänyt, että lykätään äänestystä lainsäädäntöpäätöslauselmaesityksestä. Kuka tukee esittelijän ehdotusta? Kuka vastustaa? tyhjää hyväksytty, eli esittelijän lykkäämispyyntö on hyväksytty. Sitten Langenin mietintö EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta viisi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 35 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 46. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohta 54. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 60 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 61, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 63, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 66. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 73. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohta 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 76. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 81, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 84. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nostakaa kädet kunnolla ylös, koska muuten on vaikea nähdä. Sitten 87 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 89 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 106 puolesta. No tarkistetaan 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 106 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohtaa 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatusosakappale H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale P puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Langenille. Seuraavaksi Vuodin mietintö kulttuurin välisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EUn perusarvojen edistämisessä. Meillä on vaihtoehtoinen pääsosmäsitystarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kohta seitsemän. No kyllä enemmistö oli aika murskaava. Voimme kyllä tarkistaa tämän, jos haluatte, niin sitten näette tämän tuloksen. Äänestys päättyy. En kommentoi tätä sitten sen enempää. Sitten kohta seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kulttuurivaliokunnan päätösasmaisetys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli onnittelut esittelijälle, joka ilmeisesti haluaa puheenvuoron. Uh, thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, koulutusasiantuntijoita, kansalaisyhteiskuntaa, henkilökuntaa ja itse nuoria ihmisiä, joiden kanssa olen keskustellut tämän prosessin aikana. Kaikki nämä tahot ovat auttaneet minua kokoamaan sellaisen mietinnön, josta nousee myönteinen tulevaisuus nuorille ihmisille, tuleville yhteisöille, prosessille, jossa keskustelemme toistemme kanssa. Dialogi tarkoittaa keskustelemista. Kiitos. Passiamo ora alla relazione. Kiitoksia. Seuraavaksi Balsin mietintöön saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU-lainsäädännön alalla. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 26, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä sytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale A, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko esitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Baltsille. Seuraavaksi Materan mietintö. Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät. Kohta yksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11.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 tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 22. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 36 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusan kappale D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale J, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale L, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusokappale X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätösosmasetus nimenhuoltoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Materalle. Seuraavaksi Luuran mietintö osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta viisi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan tämä, kohta 20. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 21. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 33 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 34 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 49, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 50, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 51, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 60 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 62 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 60. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta Aha, teillä on puheenvuoro. Niin, minä luulen, että tässä tarkistettiin osa kaksi. 60 e, tässä ruudulla luki 60 kohta kaksi. Niin siis siitä äänestettiin. No äänestetään uudelleen. Siis. Äänestys alkaa. 62 parte 2, Niin, siis kohta 62 toinen osa. Kyllä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 64 puolesta vastaan tyhjää. Kohta 65 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 66 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 69 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 70, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 75 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatonsa kappale J puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatonsa kappale M, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappale Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappale R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappale S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko esitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Pluralle. Ja sitten Kallasin ja Gebhardin mietintö digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta kahdeksan alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 16 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, anteeksi, hy- hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli kohdan 16 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 30 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 31 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 34 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 35. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Eli kohdan 35 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta. Tyhjää. Hylätty. Kohta 47. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Eli alkuperäinen teksti raukeaa. No, tarkistetaan sitten tämä. Eli tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli kuten sanoin, alkuperäinen teksti tästä kohtaa raukeaa. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 59 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kohta 62 ensimmäis, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 63. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 64. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten kohta 65 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 67 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 68 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 71. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 73. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 20. Beresillä on suullinen tarkistus kohtaan 76. Ai ei. No sitten äänestämme tarkistuksesta 26 Aldelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 81, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 82, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 87, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 89. No, tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Siis tarkistus kaksi. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 29 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 92 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta, äh, kohta 113 puolesta, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 119 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistukset 3 ja 11 puolesta. Halusiko esittelijä puheenvuoron? Niin, Minulle sanottiin, että tässä tarkistuksessa käännös ranskan kieleen on väärin. Sinne sanotaan täsmälleen päinvastoin kuin englanninkielisessä tekstissä, eli englanninkielinen teksti on oikea ja siitä äänestämme, emmekä siis ranskankielisestä käännöksestä, jossa sanotaan asia täsmälleen päinvastoin. Haluaisin vain sanoa tämän. Tarkistamme tämän, jos tässä onkin käännös virhe ranskankielisessä toisennossa. Eli tarkistukset 3 ja 11 alkuperäisessä tekstissä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12. No, aloitteko tarkistaa tarkistuksen 20? Selvä. Eli tarkistus 20, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 72 puolesta 630 vastaan. Te nyt viette aikaa ihan turhaan. Nämä ovat ihan selviä tuloksia. Tässä menee aikaa ihan turhaa hukkaa kollegoilta. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Kallasille ja Gebhardille. Dichiarazione no?